So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνεται η... Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Jatketaan täysistuntoa. Aluksi haluaisin muistuttaa siitä, että eilisen kokouksen pöytäkirja on nyt jaettu ja haluaisin kysyä, onko jollakulla jotakin huomautettavaa sen suhteen, ellei lähden siitä, että pöytäkirja on hyväksytty. Sitten antaisin puheenvuoron herra Overmeille. Hän on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Niin, tähän mielenkiintoiseen keskusteluun haluaisin esittää kysymyksen. Toivon, että tähän saa myös vastauksen. Minulla on suurta ymmärrystä äh, asian suhteen. Monet ovat vastustaneet aktaa, monet aktivistit ja kansalaisjärjestöt. Ja olisi hyvä, että aina työ, pöytäkirjan yhteydessä voitaisiin ottaa tämä huomioon. On tärkeää, että tämä, äm, tähän annetaan vastaus, jotta me tie, tietäisimme, miten edustajina meidän tulisi käyttäytyä, kun tällainen kansalaisia kiinnostava asia tulee esille miten tähän reagoitaisiin, joten haluaisin tähän vastauksen en nyt tänään, mutta lähitulevaisuudessa. Kirja Obermeier, singratumme Obermeier, kirjasimme tämän huomautuksen ylös, mutta ihan näin ensivaikutelmana voin sanoa, että mitä tulee asiakirjojen jakamiseen tai erilaisten esitteiden jakamiseen istuntosalin ulkopuolella, ei se nyt ole osoittautunut miksikään ongelmaksi. En tiedä, pitäisikö tähän, tähän nyt työjärjestyskysymyksenä puuttua. Me olemme sitä mieltä, että ei ole mitään syytä tähän puuttua. Sinänsä se on ihan ok. No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi esityslistalla on David Ma.